ja me voimme aloittaa tämän kohdan käsittelyn. Kyseessä on siis edustaja David Martinin mietintö, joka koskee parlamentin työjärjestyksen mukauttamista Lissabonin sopimukseen. Ja tästä annan ensimmäiseksi puheenvuoron esittelijä Martinille. Thank you very much, President. Thank you. Kiitos puhemies. Kiitoksia suvaitsevaisuudestanne ja myöskin paikallaolostanne. Kun 84 tulin Euroopan parlamenttiin, niin huomasin Ken Collinsin skottikollegan kanssa ja pohdin sitä, että olinko väärässä, koska näytti siltä, että parlamentilla ei paljon ole hampaita, kun ajatellaan lainsäädäntöä. Ja silloin kollega totesi, että, että parlamentti on hieman kuin pieni vauva, jolla on vasta ikennetti, jolla kyllä voi jonkinlaisen vaikutuksen niillekin saada aikaan, vaikka nyt hampaita ei olisikaan. Parlamentti on vähän kuin tämä vauva. Mutta tästä lähtien me olemme sitten saaneet yhtenäisasiakirjan Maastrichtin asiakirjan Nitsan ja Amsterdamin, jotka ovat sitten vieneet meitä tällä aikuistumisen tiellä eteenpäin. Ja uskon, että Lissabonin sopimus saa aikaiseksi sen, että parlamentti aikuistuu ja saa ne oikeudet ja velvollisuudet, joita aikuisella on toimielimenä Euroopan unionissa. Meidän täytyy nyt kuitenkin sopeuttaa sääntöjämme eh, ja huomioida ne uudet oikeudet, joita me saamme Lissabonin sopimuksen kautta. Olen hieman pettynyt oikeastaan sen takia, että tästä mietinnöstä pitäisi puhua Corbettin mietintönä. Kollega Corbett ennen vaalitaukoa teki kaiken vaikean työn oikeastaan ja jätti minulle vain sitten viimeistelytyön. Ja Lissabonin suhteen Corbett teki kyllä aivan erinomaista työtä. Tämä mietintö nyt valmistelee meitä siihen, niihin uusiin valtuuksiin, joita me saamme. Meillähän on uusia valtuuksia kauppa-asioissa, myös maataloudessa ja kalataloudessa. Nyt on yhteispäätös sielläkin komission nimityksessä saamme uusia valtuuksia, syntyy uusi suhde Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välille ja niin ikään siloitetaan tietä uusille parlamentin jäsenille. Useimmat päätökset ovat varsin eh, kiistattomia, mutta muistuttaisin sellaisista aiheista, joissa on hieman näkemyseroja poliittisten ryhmien välillä. Ryhmät ovat kyllä osoittaneet erinomaista yhteistyöhalukkuutta koordinaattorit ja varjoesittelijät ovat tarjonneet tukeaan auliisti, mutta on muutamia avoimia kysymyksiä. Ensinnäkin, kun ajatellaan valtuuskuntaa, joka menee kosakkiin, pitäisikö johtajana olla perussopimusvaliokunnan puheenjohtaja vai kenties parlamentin varapuhemies. Oma näkemykseni on, että varapuhemies, toiset taas kannattavat kosakin edustusta. COSAC on kuitenkin muutakin kuin toimielinten välinen elin. Se käsittelee myös politiikkaa ja historiallisesti siellä on ollut varapuhemies valtuuskuntamme johdossa. Sitten kansalliset parlamentit olemme hieman erimielisiä siitä, kuinka yksityiskohtaisesti meidän pitäisi eh, määritellä niitä sääntöjä, jotka suhteitamme säätelevät. Brok on ollut sovittelevainen, vastaanottokykyinen tässä asiassa, mutta edelleenkin puhemiehellä on jonkinlaista neuvotteluvaraa tässä kumppaneiden kanssa neuvotella niin, että voimme tehdä yhteistyötä parlament, kansallisten parlamenttien kanssa tehokkaammin. Ristiriitoja on ollut myös toissijaisuusperiaatteen noudattamisen suhteen. Voimme varmasti päästä yksimielisyyteen siitä, mikä rooli on valiokunnalla, mutta entäpä sitten kun valiokunta sanoo, että ei, toissijaisuusperiaatetta ei rikota ja lainsäädäntö voi edetä. Pitäisikö olla jonkinlainen vara, varaventtiili, turvaventtiili parlamentin, Euroopan parlamentin jäsenille? Tästä on tehty useitakin tarkistuksia, jossa ehdotetaan, että kymmenesosa parlamentin jäsenistä silloin kun he katsovat, että kyse on subsidiari, su, toissijaisuusperiaatteesta, niin voisivat nostaa tämän asian esille ja käyttää tällä tavalla tällaista turvaventtiiliä. Sitten jäsenet. Pitäisikö olla tarkkailijoita ennakolta? Näkemykseni on, että kyllä, mutta keskeistä tässä on se, pitäisikö näiden henkilöiden olla ne henkilöt, jotka muutoin tulisivat valituiksi Euroopan parlamenttiin. Tässä kyseessä on uskottavuus on mahdollisuus, että kuka äh, vain voisi tulla tarkkailijajäseneksi ja, ja jäsenvaltiot kenties ehdottaisivat kansallisten parlamenttien jäseniä. Tällä viikolla, jos mietintö, mietintö tulee hyväksytyksi parlamentissa, saamme säännöt äh, niin, että voimme äh, käyttää välittömästi Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen uusia valtuuksia ja oikeuksiamme haluan vielä kiittää Richard Corbettia, kun hän on tehnyt niin kovasti työtä tämän sen eteen. Kiitos. E, Kiitoksia oikein kovasti. Kiitoksia edustaja Martinille e, siitä, että hän esitteli mietinnön. Ja nyt sitten mm, EPP-ryhmän puolesta edustaja Sajer, olkaa hyvä. Tisztelt e, elnök úr, tisztelt ház! nagyon sokunk örömére. Kiitoksia. Monet meistä ovat tyytyväisiä siitä, että Lissabonin sopimus tulee voimaan. Siihen meni pitkä aika, eikä se ollut Euroopan parlamentin syytä, että ratifiointiin meni niin pitkään. Kun katsotaan kaikkien sääntöjen soveltamista. Se, siis ne eivät viivästy välttämättä, mutta sanoisin että tässä yhteydessä nyt on hyvin tärkeää, että heti kun on mahdollista, niin meidän pitäisi käyttää kaikkia valtuuksiamme ja oikeuksiamme, joita meillä on. Parlamentista on tullut vähemmän voimakas ja Lissabonin sopimus selkeästi vahvistaa Euroopan parlamentin valtuuksia ja auttaa Euroopan demokratiaa kehittymään. Tämän lainsäädäntöprosessi varmistaa sen, että me voimme käyttää todella valtuuksiamme. Haluaisin eh, kiittää sekä esittelijä Martinia että edustaja Corbettia heidän työstänsä Eh, yhteydet Euroopan jäsenvaltioihin ja niiden parlamentteihin eh, ovat olleet olennaisia tässä. Tässä komitologia ja toissijaisuusmenettely ovat olleet myös avainasemassa, samoin kuin budjettimenettely erittäin tärkeää, että me saamme tukea näille asioille. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiotanne siihen, että meidän pitäisi varmistua siitä, ettei voida väärinkäyttää näitä oikeuksia. Ehm, nyt pieni vähemmistö ei saisi väärinkäyttää näitä oikeuksia. Me olemme nähneet ratifiointiprosessin aikana, että yksi henkilö, yksi ainoa presidentti pystyi pelaamaan koko järjestelmää vastaan eh, silti eh, noudattaen sääntöjä, joten kansanpuolueen ryhmä eh, tukee tätä asiaa. Haluan onnitella sekä edustaja Martinia että Corbettia. Kiitoksia oikein kovasti. Ja seuraavaksi edustaja Ramon Haregui Atondo. sosialistit ja demokraatit, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin aluksi sanoa, että eh, sosialisti- ja eh, ryhmällä on suuri eh, ylpeyden aihe, että sekä edustaja Martin että Corbett ovat olleet tärkeitä tässä valmistelussa ja minä toivon todellakin, että tukea tulee koko parlamentilta. Ja haluaisin sanoa, että kyseessä on hyvin tärkeä eh, toimenpide, eh, koska tässä ensimmäinen joulukuuta, eh, kun tämä tulee voimaan, niin me annamme lisävoimia parlamentille niin, että parlamentilla on käsissään nämä välineet, joilla voidaan toimia uuden sopimuksen puitteissa. Monet uudistukset vastaavat juuri näihin ajatuksiin. Ja nyt meidän täytyy syntetisoida tässä. Me, minun mielestäni eh, se ansaitsee tukemme tämä mietintö, mutta eh, meillä on tässä vielä tarkistuksia käsittelyssä eh, pari seikkaa niistä puheenjohtajakokous on aiheuttanut hiukan sekaannusta. Minkä tyyppisiä tarkistuksia siellä pitäisi hyväksyä? Tässä Lissabonin sopimus, kun tulee voimaan, niin ottaisin esiin, että me toivomme, että juuri puhemies, parlamentin puhemies päättäisi miten työjärjestyksen uudistukset menevät tai eivät mene eteenpäin, joten puhemiehen pitäisi tämä asia päättää. Ja uskoisin, että sitten kun uudistetaan työjärjestystä, niin siihen tarvitaan yksimielisyyttä. Minun mielestäni olisi erittäin hyvä, että saisimme torstaina aikaan sellaisia tarkistuksia, jotta saamme täysistunnossa yksimielisyyden. Kiitoksia oikein kovasti. Haluaisin ottaa tässä yhden tärkeän seikan esiin. Poliittisen ryhmien puheenvuorojen jälkeen minä aion puhua teille teknisistä ratkaisuista, jotka liittyvät tämän mietinnön äänestykseen ja myös puheenjohtajakokouksen mm, puheenjohtajakokouksen äh, tuloksiin. Ja nyt äh, puheenvuoro äh, edustaja Andrew Duffille, liberaalidemokraattien liiton ryhmä. Puhemies. ALDE-ryhmä on iloinen voidessaan hyväksyä Corbett Martin mietinnön tässä mietinnössähän oikeastaan saatetaan parlamentti oikealle polulle niin, että se voi kantaa sen kasvaneen vastuun nyt kun Lissabonin sopimus astuu voimaan. On hyvin tärkeää, että parlamentti valmistautuu siihen, että siitä tulee tällainen generalistiparlamentti. Jatkossa meidän täytyy hoitaa kaikki asiat kaikilta politiikan lohkoilta hyvin tehokkaasti ja nopeasti. Sitten yksi kommentti, joka liittyy kansallisiin parlamentteihin – Perussopimus ehdottaa aivan oikein, että jos parannamme yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä, niin kuitenkin sopimuksessa ei juurikaan puhuta siitä muodosta, jonka tämä yhteistyö saisi. Näin ollen meidän on valmistauduttava siihen, että täytyy kuulla kansallisia parlamentteja, täytyy konsultoida niitä niiden omaksumasta lähestymistavasta sopimukseen. Tämä on toteutettava jo ennen kuin lähdemme laatimaan yksityiskohtaisia määräyksiä – omien toimintatapojemme sisällä. Tätä työtähän on tehty kosakin siipien suojassa toistaiseksi. Ja siellä kansalliset parlamentit ovat suhtautuneet varsin eri tavoin toissijaisuusperiaatteen soveltamiseen. Euroopan parlamentti on kunnioittanut tällaisia erilaisuuksia, erilaisia lähestymistapoja. Ja meidän täytyy huomioida tämä tilanne, kun määrittelemme omia toimintasääntöjämme. Tässä Äh, asiain nykytilassa. Äh, tätä äh, huomioimatta ALDE muutoin tukee täysin ehdotusta, joka nyt on käsiteltävänä. Bardzo, koledze. Kiitoksia kovasti. Ja nyt Vihreiden Euroopan vapaa-allianssiryhmän nimissä edustaja Hefner, puolitoista minuuttia. Ja, herzlichen Dank. Monet kiitokset puhemies, hyvät kollegat. Tämä parlamentti on nopea. Se tekee kotiläksynsä, se pystyy neuvottelemaan ja toimimaan – uskoakseni on hyvä korostaa tätä. Seitsemän vuotta on kestänyt ennen ennen kuin Lissabonin sopimus nyt loppujen lopuksi voi astua voimaan. Meille se kestää vain muutaman viikon, koska parlamentti on pitkään valmistautunut siihen. Eh, ja sitten tämä uusi työjärjestys pystytään tältä perustelta hyväksymään niin, että heti kun sopimus astuu voimaan, niin me voimme ryhtyä tekemään työtä työjärjestyksen pohjalta työjärjestys pitäisi hyväksyä konsensuksella ja siksi me olemme myöskin rajoittuneet niihin tarkistuksiin, jotka liittyvät välittömästi sopimuksen voimaantuloon muut tarkistukset meidän mielestämme ovat sellaisia, joista pitäisi perusteellisesti keskustella ja siihen varmasti on riittävästi aikaa tässä talossa, mutta mikä on kiireellistä, niin ne pitäisi nopeasti tehdä. Minusta tärkeää on se, että näissä tarkistuksissa on uusia säädöksiä yksinkertaistetuista ja asiallisista, sopi, asiallisista sopimuksen muutoksista, mutta tärkeää minusta on se, mitä tässä lukee parannetusta yhteistyöstä kansallisten parlamenttien kanssa, sitä me voimme tukea, mutta toiseksi haluaisimme myöskin mennä vielä vähän pidemmälle, erityisesti mitä tulee Euroopan parlamentin edustukseen Kosakissa, mutta minusta tuntuu, että joskus myöhemmin me voimme keskustella tästä vielä. Olen iloinen suuresta yhteisymmärryksen tasosta ja kiitän esittelijää. E, e, kiitoksia kovasti ja nyt kaksi minuuttia edustaja Fox, Euroopan konservatiivit ja reformistit. Mr. Puhemies, minäkin haluaisin ilmaista huolestumiseni siitä, että me emme ole saaneet keskustelu Brokin e, tarkistuksesta ajatellen jäsenten ohjesääntöä. Hän otti esiin sen, että annetaan valtuudet puhemiehistöltä parlamentille, joka kokoontuu avoimesti eikä suljetusti niin kuin puhemiehistö. Kansalaisilla on oikeus tietää myös meidän palkkiomme niin, määrä ja minä olen pahoillani siitä, että puhemies on eri mieltä. Vielä häiritsevämpää on se, että eh, pelätään, että äänestyksessä hävitään tai että tulee äänestys ollenkaan. Eh, silloin eh, estetään keskustelu epädemokraattisella tavalla. Ja kun puhutaan siitä, että EUsta pitäisi tulla avoimempi ja sen pitäisi olla lähempänä kansalaisia, niin tämä on kyllä täysin täysin väärä toimenpide. Meidän pitää ryhtyä toimenpiteisiin, eikä ainoastaan puhua tästä nyt emme voi hyväksyä sitä, että meidän äänestäjämme käsitellään kuin sieniä, pidetään niitä pimeässä ja annetaan vain lannoitetta. Voin vakuuttaa teille, että tämä asia ei katoa mihinkään ja edessä on äänestys ennemmin tai myöhemmin. Kiitos. Uh, uh, thank you very much, colleague. Kiitoksia paljon kollegalle. Minun mielestäni kyseessä on väärinkäsitys. Kaikesta voidaan keskustella, hyvä kollega. Ei tässä suhteessa mitään suljeta pois. Esimerkiksi minuutin puheenvuoroissa annan puheenvuoron heti meidän täytyy mennä päätöksestä toiseen ja täytyy ottaa huomioon Euroopan parlamentin työjärjestys eikä muuta, mutta keskustelu on hyvin avointa. Olkaa hyvä. Can you explain why... Puhemies, voit Voitteko selittää, miksi Brokin tarkistuksesta voitiin keskustella valiokunnassa, mutta se ei ollut työjärjestyksen mukaista täysistunnossa. Jos haluatte keskustella tästä, niin sen voi tehdä heti tämän jälkeen. Emme voi keskeyttää nyt täysistuntoa. Ja nyt Hans-Peter Martin. Y- yksi minuutti. Die Demokratie braucht eine Demokratia tarvitsee vallankumousta. Näin sanotaan aina. Ja sanon tämän nyt teille aivan erityisesti, herra puhemies. Mitä te nyt teette täällä? Se teette niiden ihmisten elämän, jotka ovat ähm, Euroopan ihanteen mukaista, mutta eivät halua kuulla, kuulua periaatteessa mihinkään poliittisen ryhmän, niin vaikeutatte heidän elämäänsä ja sitten potkaisette oman maalin, mihin minä viittaan. Tää siinä on artikla, jossa on tällainen pikatoimi. Periaatteessa ryhmät voivat määrätä koordinaattorin. Aikaisemmin aina sanottiin, että tämä koskettaa myöskin sitoutumattomia, mutta sitä ei ole enää tulkittu näin. Minä olen kirjoittanut teille kirjeen ja kaksi päivää sen jälkeen vastasitte ja viittasitte vain artiklaan, mutta olkaa hyvä ja lukekaa minun kirjeeni vielä kertaalleen. Nyt te aiheutatte sen, että parlamentista tulee kahden tason parlamentti. Me emme voi sitä sallia, koska meillä sitoutumattomina ei ole mahdollista saada relevanttia informaatiota ajoissa, emmekä pysty osallistumaan esimerkiksi tuomioistuinten päätöksentekoon. Sitä varten kirjoitimme teille tämän kirjeen ja siksi, jos ajatellaan, mitä varten herra Corbett ei ole täällä, koska hänet, häntä ei äänestetty parlamenttiin enää, tämä on, tästä saattaa nousta kanne ja me haluaisimme välttyä sitä. Kiitoksia kovasti. Äh, aivan kuten tiedätte, me keskustelemme tästä mainitsemastanne asiasta. Me olemme juuri tässä siitä keskustelemassa. Äh, älkää vetäkö vielä johtopäätöksiä. Me haluamme ratkaista tämän kysymyksen ja te tiedätte, että äh, tässä ei ollut mitään ehdokasta teillä ei ole ehdokasta sitoutumattomana, mutta me ratkaisemme tämän ongelman. Hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin selittää yhden tärkeän asian. Puheen, jo, poliittisten ryhmien puheenjohtajakokous päätti, että me emme äänestä keskiviikkona Martinin mietinnöstä niistä asioista, jotka liitty, eivät liity Lissabonin sopimukseen, koska ne, ne vaativat laajempaa keskustelua. Me haluamme, että äänestys pidetään keskiviikkona ja me haluamme käsitellä niitä kysymyksiä, jotka liittyvät Lissabonin sopimuksiin. Tämä on siis puheenjohtajakokouksen päätös ja meidän täytyy täytäntöönpanna tällainen päätös. Tämä siis tiedoksenne teille. Eh, ansaitsette tämän tiedon. Ja nyt me voimme siirtyä muihin puhujiin. Eh, niin, olkaapa hyvä. Sitä Martin. President, of course I... Puhemies, tietysti ymmärrän ja tuen päätöstänne, mutta me emme halua, että syntyy tarpeetonta hämminkiä parlamenttiin. Voisinko pyytää, että huomenna tehtäisiin ero niiden tarkistusten välillä, jotka liittyvät Lissabonin sopimukseen, jotka taas eivät, niin että voimme sitten laatia keskiviikoksi äänestyslista tämän mukaisesti, eikä tule mitään epäselvyyttä. Oczywiście mam taki zamiar. Kiitoksia. Kyllä, tietenkin näin aion tehdäkin. Näin siis teen. Siitä huolimatta haluaisin kuitenkin äh, tavata äh, edustaja Kasinin ja äh, muita kollegoita, jotta voin esittää tämän luettelon ja halusin esittää sen teille myös henkilökohtaisesti, mutta siihen ei ollut mahdollisuutta, koska te ette ollut läsnä. Tämä on siis se tekninen kysymys, ja sitten seuraava puhuja Meneste viikon. Minä olin aivan yhtä huolestunut kuin esittelijä. Minulla oli sama kysymys. Tämä äänestys voidaan pitää keskiviikkona, mutta meidän pitää etukäteen tietää, mitkä ovat sellaiset tarkistukset, joita ei voida siihen hyväksyä. Minä haluaisin todellakin saada nämä tiedot huomenna. Już odpowiadam. Służby parlamentu. Kiitoksia. Minä voin vastata teille, että parlamentti osasto laati tämän listan ja se on esitetty minulle kaksi tuntia sitten. Se on siis aivan vasta tullut luettelo ja minä esitän sen teille välittömästi. Ja nyt sitten edustaja Cassini. Presidente, <clears throat> rispetteremo naturalmente le Kiitoksia puhemies me kunnioitamme tietenkin teidän päätöstänne, mutta minusta tuntuu, että minä tiedän, että yksi tarkistus, joka on ennakkoon ähm, äh, esitetty, niin siinä ei ole – että siinä ei olisi mitään yhteyksiä Lissabonin sopimukseen, mutta perussopimusvaliokunnalla on myös yleinen valtuutus tehdä ehdotuksia silloin, kun ne koskettavat työjärjestyksiä. He voivat sen tehdä, jos aloite siitä tehdään. Ja laajan työjärjestyksen uudistuksen pohjalta, jos esimerkiksi ajatellaan Lissabonin sopimusta, joka sen aiheuttaa, niin on käytetty mahdollisuutta siihen, että myöskin muilla aloillakin on tehty tarkistuksia. Minä en pidä sitä hyväksyttävänä, ehm, koska tässä viitataan ainoastaan, että tarkistukset liittyvät Lissabonin sopimukseen. Usein viitataan Lissabonin sopimuksen henkeen, esimerkiksi siihen, että parlamentin asema vahvistuu ja sitten sisäisiin eh, suhteisiin ja suhteisiin muihin toimielimiin. Tietenkin kunnioitamme teitä, puhemies. Eh, kiitoksia, kiitoksia kollegalle. Ja nyt eh, edustaja Tabadji. Elnök úr, a most kialakult vita is pontosan tükrözi azt a helyzetet. Puhemies, tämä keskustelu heijastelee oikeastaan tilannetta varsin hyvin. Kun ajatellaan Euroopan unionia ja Euroopan parlamenttia, niin nythän meillä on käynnissä niin tärkeä uudistusprosessi, että ei sitä voida käsitellä pelkästään yhden mietinnön voimin. Täytyy muistaa Martin ja Corbett ja kaikki ne, eh, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Kiitokset heille, mutta jatkossa täytyy kyllä selkeyttä saada lisää tilanteeseen. Olen tyytyväinen siitä, että parlamentti on antanut selkeän lausunnon siitä, että perusoikeuksia, perusoikeuskirjaa tuetaan – Useat maat, niin kuin tiedämme, ovat kuitenkin vaatineet ja saaneet siihen poikkeuksia. On aivan selkeitä huolia äh, liittyen tiettyihin oikeuksiin, joista keskustellaan huomenillallakin. On tiettyjä asioita, jotka kuuluvat äh, osina yhteisön lainsäädäntöön, aki Meidän on oltava hyvin tarkkoina sen suhteen, mitkä ovat perusoikeuksia, jotka kuuluvat perusoikeuskirjan alaisuuteen. Jos nyt katsomme vaikkapa kielisääntöjä Slovakiassa, niin eihän tämä nyt liity eurooppalaiseen Euroopan unionin toimintaan millään tavalla. Kiitos edustaja Dodds, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minä olen edessänne demokraattina, minä olen edessänne demokraattisella valtuutuksella, aivan samanlaisella valtuutuksella kuin kaikilla muillakin parlamentin jäsenillä on. Minä olen edessänne myös jäsenenä, joka tulee yhdistyneen kuningaskunnan alueelta, e, joka on kärsinyt paljon, koska siellä on pyritty tuhoamaan demokraattista politiikkaa. Niinpä minä odotan hyvin paljon siitä, että täällä kunnioitetaan demokratiaa, mutta ensimmäisellä kaudellani demokraattisesti parlamentin, eh, valituna parlamentin jäsenenä eh, olen huomannut, että minut jätetään ulkopuolelle koordinaattorien kokouksista. Minulla ei ole puheenjohtajakokouksessa ääntä ja nämä asiat ovat eh, tärkeitä. Minä olen iloinen siitä, että kuulen sen, että yritätte ratkaista nämä ongelmat, mutta minä kehottaisin eh, teitä puhemiehenä eh, viemään asiat päätökseen hyvin nopeasti. On tärkeää, että demokraattinen valtuutus tässä parlamentissa on asia, jota kunnioitetaan ja minä kehotan teitä, että tapaatte eh, sitoutumattomat jäsenet, jotka ovat demokraatteja ja jotka vievät asiaa eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Elmar Brok. Herr President. Herra puhemies, mitä tulee kollega Martiniin, niin haluan onnitella häntä siitä, että tässä mietinnössä monia seikkoja on hyvin säädelty, mutta minun täytyy myöskin sanoa, että Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan parlamentista on tullut täysivaltainen demokraattinen parlamentti, joka on tasa-arvoinen. Ja nyt tällä hetkellä parlamentti on saavuttanut sen tason, että me olemme sopimuksen täytäntöönpanijat. Yksittäiset ryhmät ja yksittäiset valiokunnat, ja näen, että äm, äm, täällä väitetään, että puheenjohtajakokouksissa ja puhemiehen kansliassa päätettäisiin asioista. Mutta mitä tulee parlamenttiin, niin kun se tekee yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa, niin haluaisin sanoa, että Euroopan parlamentin puheenjohtajat, eh, valiokuntien puheenjohtajat eivät mene kokouksiin, vaan sinne menee puhemiehiä ja varapuhemiehiä. Eh, jos ajatellaan eh, päätöksentekoa täysistunnossa, niin sen tehtävänä ei ole arvioida parlamentin virkamiehiä tai virastoja, eikä mm, tehdä päätöstä siitä, että ovatko nämä oikein Eh, vaan kollegojen pitää tehdä päätös siitä, jos ehkä pelätään, että parlamentin jäsenet tekevät sellaisia päätöksiä, että ne ovat huonoja jäsenille, niin silloin jäsenten täytyy itse eh, eh, suojella itseään. Muuten en ymmärrä, että voitaisiin rajoittaa yksittäisten parlamentin jäsenten valtuuksia. Kiitoksia. Roberto. Kiitoksia. Ja edustaja Roberto Gualtieri puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Eh, niin tämä Martinin mietintö sen myötä Euroopan parlamentti menee eh, tärkeän askeleen eteenpäin eh, kohti Lissabonin sopimusta. Tämä on hyvin selkeä teksti ja heijastelee aivan oikein työjärjestystä ja tekee siihen tarpeelliset muutokset, joita tarvitaan silloin, kun parlamentilla on merkittävämpi rooli. Ja tässä käsitellään myös budjettia ja unionin tasapainoa. Kiinnittäisin huomiota menettelyihin, kun sopimuksia uudistetaan ja parlamentin roolia tässä. Myös ne muutoksia, jotka liittyvät kansallisiin parlamentteihin. E, niissä mm, Euroopan parlamentti on merkittävässä asemassa – kun se tekee päätöksensä ja tässä ne sivuutetaan sellaiset tarkistukset, jotka eivät suoraan liity siihen rooliin, joka tulee esiin tässä mietinnössä. Meidän pitäisi kattavammin katsoa myös työjärjestystämme mutta on tiettyjä näkökohtia, jotka eh, voidaan ottaa esiin eh, perussopimusvaliokunnan työstä. Tässä eh, puhun niistä tarkistuksista, jotka liittyvät tarkkailijoiden asemaan. Mm, ovat, he ovat ihmisiä, jotka on valittu ja ne ovat olleet ehdokkaita parlamenttiin. Kiitos. Paolo Rangel. Kiitos ja edustaja Rangel, puolitoista minuuttia. Puhemies, haluaisin aluksi onnitella edustajia Martin ja Corbett esittelijöinä. EPPn jäsenenä minulla on luonnollisesti kantatarkistuksiin haluaisin nostaa esille pääseikan meidän näkökulmastamme, jota ei vielä ole mainittu. Kansalliset parlamentit nimittäin. Lissabonin sopimuksesta toki Euroopan parlamentti saa uusia valtuuksia, mutta myös kansallisilla parlamenteilla on tässä oma roolinsa jatkossa. Oikeastaan syntyy jonkinlainen kahden tason legitimiteetti. Toisaalta Euroopan parlamentin omat mekanismit ja toimet ja toiseksi demokraattinen yhteistyö kansallisten parlamenttien kanssa ja kautta. Olen siis täysin äh, samoilla linjoilla niistä ehdotuksista, joita nyt on tehty. En ole samaa mieltä kollegan kanssa siitä, että nämä ehdotukset kansallisten parlamenttien kanssa äh, tehtävästä yhteistyöstä pitäisi jättää myöhempään ajankohtaan. Sagerin ja Brokin ehdotuksia me täällä kuulimme liittyen Kosakkiin. Olen samaa mieltä niistä ja tunnen kyllä solidaarisuutta sen suhteen, mitä Brock ja muut sanoivat parlamentin ja sen jäsenten eh, oikeuksista suhteessa hallintoon. Grazie. Kiitoksia edustaja Mauro. In corso un vero e proprio cambiamento. Kiitoksia. Nyt meillä on todellisia muutoksia, jotka tapahtuvat eh, meidän toimielimessämme ja eh, tässä meillä on mahdollisuus antaa lainsäädäntövälineet itsellemme ja niiden avulla voimme käyttää Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Ja tämä onkin tilanne, jossa voidaan täysillä hyödyntää Euroopan unionin välineitä. Tässä Kyseessä on myös Euroopan unionin toissijaisuusulottuvuus. Se on hyvin ratkaisevaa ajatellen tulevaisuutta ja tässä vaiheessa emme ole ottaneet riittävästi huomioon kansalaisiamme yksilöinä, henkilöinä, koska he ovat politiikan ytimessä. Selitän tätä hiukan tarkemmin. Eurooppa on hyvin tärkeä asia kansalaisten elämässä, mutta sen sijaan, että asetetaan yksilö tai perhe politiikan keskiöön, olemme edistäneet toimielimiä. Siitä syystä toissijaisuusperiaatteen puoltaminen, niin kuin sanotaan perusoikeuskirjassa, se on yhä vain tärkeämpää. Me tarvitsemme seurantajärjestelmän, jotta voidaan täysin arvioida näitä lainsäädäntöehdotuksia, jotka liittyvät nimenomaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen. Tämä on olennainen lähtökohta, jos haluamme sellaisia toimielimiä, jotka takaavat kansalaisten oikeudet. Kiitoksia, Eko. Yksi minuutti. Kiitoksia. Haluaisin puhua siitä, miten hyväksytään nämä tarkistuksia. Ja hyvä puhemies, pyytäisin, että otatte huomioon perussopimusvaliokunnan puheenjohtajan Kasinin puheenvuoron. Ei tässä voida jättää kaikkien käsin arvioitavaksi se, mikä liittyy Lissabonin sopimukseen. Onko tässä yhteydessä tämä tarkistus tarpeellinen vai ei. Niinpä pyytäisin puhemiestä, että hän käyttäisi tätä valtua, valtaa, joka hänellä on, niin hän voisi arvioida tämän ja näin me näkisimme myös kaikki nämä valtuudet. E, dziękuję bardzo. Kiitoksia kovasti. Ja nyt haluaisin, että esittelijä puhuu vielä lopuksi, edustaja Martin. Thank you, President. Thanks to all colleagues. Kiitos puhemies, kiitos kaikille kollegoille. Oikeastaan voisin jatkaa tästä menneisen viikon kommentista. Edustaja Kasini oli hyvin viisas, niin kuin hän yleensä on näissä asioissa. Tarkistus, jolla selvästikään ei ole mitään tekemistä Lissabonin kanssa. Toki voin hyväksyä, että jotkut niistä hyväksytään parlamentissa, mutta me tarvitsemme sitten kyllä jatkokeskustelua ennen kuin niistä sitten päädytään äänestämään myöhemmin. Mikään kuitenkaan ei estä sitä, etteivätkö edustajat voi, voisi tehdä ehdotuksia, niin kuin Fox ehdotti, esimerkiksi puhemiehistöön liittyen. Mikään ei estä sitä, etteikö jatkossa voitaisi keskustella näistä aiheista myös parlamentissa. No sitten kansallisten parlamenttien rooli ja siitä tehty tarkistus. Ne eivät tiukkaan ottaen ole Lissabonin tarkistuksia, mutta Kasini on oikeassa sen suhteen, että ne ovat Lissabonin hengen mukaisia tarkistuksia, kun ajatellaan sen täytäntöönpanoa. Luotan teidän viisauteenne ja valtuuksiinne sen suhteen, että äh, päätätte, mitkä tarkistukset ovat käsiteltävissä ja mitkä ovat sellaisia, että ne eivät liity Lissabonin sopimukseen ja niistä ei pitäisi nyt äänestää. E, e, kiitoksia e, kovasti. Hyvät naiset ja herrat, me päätämme keskustelun tähän ja päätämme myös tämän päivän istunnon. Haluaisin muistuttaa teitä, teitä vielä siitä, että edustaja Martinin mietinnöstä äänestetään keskiviikkona ja Istunto jatkuu huomenna kello 9.13 eh, ja 15.24. Eh, Te olette saaneet esityslistan, eh, se on myös internetissä. Näin kokous päättyy. Kiitos.